Dear colleagues. Hyvät kollegat. I start immediately with item two in our... Eli kohta kaksi esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen. Olen saanut yhden muutosehdotuksen esityslistaan. EPP pyytää, että lykätään äänestystä Right to Water mietintö, joka on Boylanin mietintö. Jos kukaan ei vastusta tätä. Boylan, niin olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Tämä pyyntö siirtää tätä äänestystä on suuri pettymys kaikille, jotka ovat työskennelleet tämän mietinnön parissa. Tämä on ensimmäinen demokraattisen toiminnan kannalta tehty mietintö. Toki me ymmärrämme, että ryhmät ovat huolissaan tästä aikapaineesta, mutta meille, me, meidän mielestämme me emme haluaisi, että tätä siirretään. Me vastustamme sitä. Peter Lise. Lise. Vielen Dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietysti ymmärrän tämän esittelijän toiveen, että mahdollisimman nopeasti äänestetään, mutta pyytäisin nyt ymmärrystä meidän kannallemme. Tämä on eurooppalainen kansalaisaloite. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on kansalaisaloite valiokunnassa ja sitten täysistunnossa. Ja yhteisen tavoitteemme täytyy olla se, että löydämme kompromisseja, jotka kestävät myös täysistunnossa. Ja se ei ole helppoa, koska oma aloite mietintö saa tarkistuksia sitten täysistunnossa. Meillä on hiukan aikaa vielä kompromisseihin ennen täysistuntoa, mutta poliittiset ryhmät eivät voi tehdä tarkistuksia ja esittelijä voi tehdä ainoastaan tarkistuksia, jos tulee uusia tietoja esiin. Ja tällaistähän ei ole odotettavissa. Mietintö jo syyskuussa annettiin tehtäväksi ja GUE nimesi syyskuussa esittelijän. Jos minulla nyt on oikeat tiedot, niin viime viikolla oli kaksi varjokokousta ja hyvin vähän oli tiedotusta ryhmien välillä ja meidän varjo esittelemme ikävä kyllä on sairaana. Ja siksi on nyt hiukan hankala tilanne ja pyydämme, että lykätään tätä ainoastaan kolmella viikolla. EPP haluaisi nyt, että tämä ensimmäinen kansalaisaloite saa tukea, mutta kun ajatellaan nyt tätä varjoesittelijän tilannetta, kun hän on sairas, niin me emme voi hyväksyä näitä tämänhetkisiä kompromisseja, joten tämä ei oikein käynyt tänään. Eli pyytäisin, että saisimme vielä lisää kolme viikkoa aikaa, jotta saisimme aikaan laajempia kompromisseja, ja olisi huono merkki, jos tämä hyväksyttäisiin kahden äänen enemmistöllä, ja ehkä täysistunnossa tämä saattaisi sitten kaatua. Ei ole mikään salaisuus, että ympäristövaliokunnan ulkopuolella tähän suhtaudutaan vielä kriittisemmin tähän mietintöön. Me tarvitsemme laajan enemmistön, jotta voimme todellakin ajaa kansalaisten asiaa kunnolla. Eli pyytäisin nyt, että kollegat hyväksyisivät sen, että lykätään tätä äänestystä kolmella viikolla. Garcia Perez. Kiitos, Garcia Perez. Kiitos, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä ymmärrän erittäin hyvin, kuinka tärkeä tämä mietintö on. Olen tietoinen tietoinen siitä, että siinä on jotakin vaikeuksia syntynyt EPP-ryhmän sisällä, kun sen tiedon, tiedon myötä, mitä saatiin neuvottelujen etenemisestä, kaksi viikkoa pitäisi työstä kompromisseja, mutta ihan joka tapauksessa kävi miten kävi, jos nyt on tahtoa tässä valiokunnan sisällä päästä täysistunnossa jonkinlaiseen sopimukseen, niin monet tänä päivänä odottavat, että tämä äänestys toteutuu. Se olisi merkki tästä valiokunnasta, tältä valiokunnalta niinkin tärkeässä kysymyksessä, että kun on kyseessä kansalaisaloite, niin kyllä minä olisin toivonut, että tämä äänestys olisi käyty tänä päivänä, toteutettu tänä päivänä. Ja sitten kuitenkin kaikkien kompromissien myötä löydettäisiin sääntömääräinen instrumentti, jonka avulla voidaan käydä sitten ehkä myöhemmin jotakin keskustelua suhteessa täysistunnon äänestykseen. Päästäisiin ryhmän sisällä parempaan yhteisymmärrykseen suhteessa täysistunnon tapahtumaan. Okei. Okay. If we have no other request. No niin, sitten meidän täytyy... Ah, siellä vielä konečna. Eh, děkuji, pane předsedo. Já už jenom velmi krátce bych ráda podpořila uh, prozbu. Ihan lyhykäisesti. Haluaisin tukea esittelijää. Hän on käyttänyt lähes yhden vuoden työtä tähän mietintöön ja ihmiset äh, haluaisivat nähdä nyt äh, kuinka ja miten tämä mietintö hyväksytään. No, aina on näitä asioita, että joku ei ole paikalla silloin ja tällöin, mutta, ja joku voi sairastua, mutta Kymmenen kuukautta on nyt työskennelty tämän mietinnön parissa ja me halusimme eh, tehdä työtä tämän parissa, joten haluaisin todellakin kunnioittaa niitä, jotka odottavat parlamentin ulkopuolella kaduilla ja tukevat tätä kansalaisaloitetta. Meidän täytyy todistaa heille, että me välitämme, Euroopan parlamentti välittää heistä ja meidän tulisi tukea heidän ehdotuksiaan. Siksi älkäämme siirtäkö tätä äänestystä. Se ei olisi reilua. Ei olisi reilua pyytää äh, tämän siirtämistä tuntia kahta ennen äänestystä. Minusta tästä olisi pitänyt puhua etukäteen, jos äh, oli jotain syystä. Jos EPP oli tästä tietoinen, heidän olisi pitänyt sanoa se aikaisemmin, eikä tänä aamuna. Ei näin pitäisi käydä. Hyvät kollegat, äh, tukekaamme äänestyspyyntöä tänään. Seve Gerber ja sitten äänestämme. Kiitoksia. Nämä argumentit ovat siis se, että meidän pitää suhtautua mietintöön vakavasti, ja olen täysin samaa mieltä. Ja nimenomaan, koska ALDE suhtautuu tähän mietintöön hyvin vakavasti, niin haluaisimme lykätä äänestystä. Viimeinen asia, jonka haluaisin tapahtuvan, on se, että hyväksymme tämän mietinnön ympäristövaliokunnassa, mutta että sitten kaatuu täysistunnossa, koska se ei tekisi oikeutta tälle ensimmäiselle kansalaisaloitteelle – Eli jos me suhtaudumme tähän kansalaisaloitteeseen vakavasti, niin äänestystä pitäisi tosiaan lykätä. Kolmen viikon lykkäys ei ole mitään verrattuna niihin kuukausiin, joiden aikana tätä työtä on tehty. Kiitoksia. Tässä oli kaksi puolesta, kaksi vastaan ja nyt äänestetään. Jaha. No, yes, yes. Uh, now, uh, uh, Matthias. Niin, Matias. Minä sanoin, että tämä keskustelu nyt päättyy. To have a break, two minutes. Pidetään kahden minuutin tauko, niin että koordinaattorit, esittelijä ja varjoesittelijät kommunikoivat keskenään, ja sitten voimme tehdä päätöksen. If we want, okay, for two minutes of break. No, kahden minuutin tauko, mutta sen jälkeen sitten äänestetään. Kaksi minuuttia. Dear colleagues. Hyvät kollegat, pyytäisin, että palatte takaisin paikoillenne. Dear colleagues. Hyvät kollegat, Okay, we can start. No niin, eli aloitamme. Eli äänestämme nyt tästä lykkäyspyynnöstä koskien tämä Right to Water-mietintöä. Eli äänestämme sähköisesti. Eli kuka kannattaa tätä lykkäystä äänestää kyllä ja ne, jotka vastustavat äänestävät ei. Äänestys alkaa. Postponing. With in favor, yes. Siis äänestätte kyllä, jos kannatatte lykkäystä. Ja jos ette halua lykätä, niin äänestätte ei. <laughs> Everybody had voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli meidän täytyy äänestää. Niin kyllä näin on käynyt ennenkin. No niin. Eli sitten No niin. elintarvikkeet, ensimmäisen käsittelysopimus. Äänestys alkaa. Eli usein tarvikkeet. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kaseiinit. Tässäkin on vain yksi äänestys. Ensimmäisen käsittelyn sopimusneuvoston kanssa kaseineista äänestys alkaa. Vihreältä yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia esittelijälle. So, simple battle is finished, <laughs> now complicated one. No niin, sitten tämä right to water kysymys. Niin, Boylan. Thank you, Chair. I just... Kiitoksia. Halusin vain sanoa, että haluaisimme nimenhuutoäänestyksen kaikista kompromissitarkistuksista. Roll calls. Tällainen pyyntö on tehty. Nimenhuuto äänestykset on vahvistettu ja voidaan tehdä se siis sähköisesti. Eli kuka tukee nimenhuutoäänestyksiä äänestävät kyllä, ne jotka eivät äänestävät ei. Eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. And we have a uh, roll calls on uh, uh, Eli kompromisseista nimenhuutoäänestys on vahvistettu. Ensimmäinen kompromissi ykkönen. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänet puolesta. Siis nyt käsiäänestys. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Deve ykkösestä ei äänetä Peti 6b, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Check Peti 6. Vote is open. Vote is now closed. Äänestys päättyy. And it is adopted. Hyväksytty. On vaikea nähdä, jos te ette nosta käsiä pystyyn. Peti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tämä on ensimmäinen äänestyksen, joten olkaa lempeitä. Tarkistus 34 puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 36, hänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Peti 1a, Peti 7 ei äänestetä eikä Peti 10 asta, eli sitten kompromissi 9 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 45 Äänet puolesta vastaan hylätty. Peti 17, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Peti 1b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 nimenhuutoäänestyksen niin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ovatko nyt kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 54. Ei kun ensin kompromissi 14 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 vedetty pois. Sitten tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty samalla enemmistöllä 64 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. It closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 73. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Peti 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82, siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Suullista tarkistusta ei, eli äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 12b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 93. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan tämä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Deve kolmonen, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi nimenhuuto nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan. Tyhjä. Täytyy tarkistaa Claudin takia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 101 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 9 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 16 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Peti 20a. No, tarkistetaan 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 21, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolmonen nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127, those four. 127 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Selvä, tarkistetaan. Vote closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Peti 20b puolesta vastaan, tyhjään tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Peti neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. check. Tarkistetaan. Closed. Äänestys päättyy. Adopted hyväksytte. Nostakaa kätenne paremmin ylös. 148. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 149. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. What is closed? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Peti 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Peti 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. What is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162. Ei, anteeksi. Kompromissi 15. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165. Puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hylätty. Peti 23. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Peti 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 163 puolesta, 173 puheenjohtaja korjaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta se raukeaa. neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta viisi hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 179 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Petti 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 203 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 202 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 205 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 206 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. dv 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5. äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 ja DV10 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti viisi Puol- vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 233 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 234 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 275 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Live 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 236 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 takaisin. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. päättyy. Hyväksytty. 247 suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa Emme äänestä kakkososasta. 248, suullinen tarkistus. Ei kukaan vastusta. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 249 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 251 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. TV4 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 253 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleisiin tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta Tarkistus viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DVB puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DVC puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. DVD puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVH puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVI puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DVJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TVL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusitoista puolitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. close? And that is rejected. Hylätty. Amendment 17. 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Check uh, amendment 17. Tarkistus 17. What is closed? And that is adopted. Hyväksy. 13 puolesta vastaan. Ah, se raukeaa. 17 hyväksyttiin. Tarkistus 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Pyysittekö te? Ei, me voimme jatkaa. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. And what is now closed. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. you want to leave, please speed up. Haluatte lähteä salista, niin olkaa ystävällisiä ja poistukaa nopeasti niin, että me voimme jatkaa esityslistalla eteenpäin. colleagues, we will, we, we have to continue. Hyvät kollegat, meidän täytyy nyt jatkaa esityslistalla eteenpäin. Ne, jotka haluavat lähteä, tehkää se nyt välittömästi. despite the, the, the huolimatta siitä, että teille siellä vielä juttelette, niin, niin me jatkamme eteenpäin esityslistalla kohtaan kahdeksan maantie ajoneuvojen äh, saastepäästöjen vähentäminen. Ja annan puheenvuoron Albert Dessille. Ja, vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja hyvät kollegat. Entinen kollegamme Ulmer antoi minulle tämän mietinnön ja sanoisin seuraavaa. Mielestäni tulevassa työssä, mitä tulee näihin epäpuhtauspäästöihin maantieajoneuvoissa, meillähän on tästä asetusvuolta 2007, ja meidän täytyy nyt katsoa näitä muutoksia, jotka, jotta voimme kehittää tätä asiaa kestävällä tavalla eteenpäin. Muussa tapauksessa meidän täytyy miettiä näitä raja-arvoja, ja tämä saattaa johtaa tämän asetuksen soveltamisajan laajentumiseen. Ja meidän täytyy sitten kestävällä tavalla löytää näitä vastauksia. Tällä, tämä asia on sitten pohja tarvittaville päätöksille, mutta todennäköisesti syyskuussa näitä päätöksiä tehdään. Ja kun ajatellaan näitä metaaniraja-arvoja ja myöskin soveltamisajan laajentamista, niin tällä hetkellä metaanipäästöt ovat raja-arvoja eri tasoilla määritelty vuodelle 2007. Eli tässä mielessä ei ole tarvetta tehdä muutoksia, koska nämä tietyt päätökset on jo rajoitetta, mutta komissiolle pitäisi nyt antaa valtuutus tehdä muutoksia maakaasuajoneuvojen päästöihin ja muutokset raja-arvojen osalta tehdään ainoastaan yhteispäätösmenettelyssä. Ja kun olen keskustellut varjoesittelyiden kanssa, sain ajatuksilleni laajaa tukea. Komissio ei kuitenkaan ole asiasta tehnyt konkreettista ehdotusta, ja meidän täytyy myöskin poistaa tämänhetkiset raja-arvot kokonaishiilivetyjen osalta. Ja sitten meidän täytyy muistaa myöskin hiilidioksidiasetus, joka liittyy tähän kysymykseen. Tässä on sääntelypuutetta. Meidän täytyy välttää turhia metaanipäästöjä. Metaani hiilidioksidiasetuksessa vuodelta liittyen koskien 2020 vuoden tavoitteita, niin meidän pitäisi taata teollisuudelle suunnitteluvarmuus. Siellähän on kovaa painetta, jotta päästään näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja sitten kun katsotaan teknisiä ongelmia, mitä tulee näihin raja-arvojen noudattamiseen, niin meillä on tämä sääntö 115 EU:ssa ja siellä on suuntaantavia raja-arvoja. Ne eivät kuitenkaan ole sitovia. Ja meidän täytyy sitten arvioida muita tavoitteita, joihin pyritään. Ja ne eivät välttämättä kuitenkaan ole toivottavia. Ja meidän täytyy poistaa nämä kohdat, jotka liittyvät metaaniin, ja hiilidioksidimuutoksiin. Ja mitään uusia poliittisia keskusteluita ei kannata käynnistää, ellei ole selkeitä tavoitteita. Meidän täytyy ottaa nämä asiat, kun mietitään hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 jälkeen. Ja komissiossa on otettava huomioon nämä kasvihuonepäästökysymykset. Ja sitten kuluttajien osalta olen valmis käsittelemään näitä asioita. teknisesti tämä ei varmaan ole teollisuudelle mikään suuri ongelma ja olen valmis tekemään kompromisseja ja olen valmis lähentymään kollegoiden kantoja. Ja mitä tulee tämän 7,5 ja puolen tonnin rajaan, niin katson, että teollisuuden pitäisi ottaa tämä ehdotus huomioon, mutta tässäkin kohdassa olen valmis sitten neuvottelemaan muiden poliittisten ryhmien varjoesittelyiden kanssa. Minä katson, että eilen puhuin Lavian kanssa äänestyksestä, eli meidän pitäisi lykätä sitä syyskuulle. Meidän pitää vielä käsitellä näitä asioita. Nämähän ovat hyvin teknisiä kysymyksiä ja olisin kiitollinen, ettei meille tulisi taas aikataulupaineita ja että kompromisseja saataisiin nopeasti aikaan, jotta voimme saada tämän työn päätökseen syyskuussa ja silloinhan meidän täytyisi sitten saada komissiolta jotain ehdotuksia, joka sopisi yhteen tämän kanssa. Eli pyytäisin tukea tälle, että me hukkaa nyt enää aikaa, jos me äänestämme tästä syyskuusta kanssa. Eli tämä tulee sitten täysistuntoon vielä tämän vuoden puolella. Kiitos. Now round four. Kiitos äh, esittelijälle. Nyt sitten varjoesittelijöiden kierros. Marian Dali ensin, ole hyvä. Thanks a lot, Chair, and let me start. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa reagoimalla muutamiin asioihin, joita esittelijä sanoi. On hyvin positiivista kuulla, että esittelijä sanoi, että hän on valmis kompromisseihin tietyissä asioissa. Ikävä kyllä, en kuitenkaan ole hänen optimististaan samaa mieltä, kun hän puhuu tästä syyskuusta. Minusta tämä on liian optimistista. Meillä ei ole mitään takeita siitä, että tämä olisi käytössä jo syyskuussa. Ei meillä ole tässä mitään, millä me saisimme mitään muutosta aikaan, vaan tässä tulee vain siirtämistä eteenpäin. Jos meillä olisi takeet siitä, että nämä rajoitukset astuisivat voimaan syyskuussa, se olisi jo jotain, mutta tätä meillä ei ole. Ja minun äh, huolenaiheeni on, että tätä vaan lykätään eteenpäin koko ajan niin, että me teemme jotain ristiriitaista sille, vastakkaista sille, mitä me alun perin halusimme. Tämä on minun huoleni, jonka haluan teidän kanssani jakaa, koska meillä ei ole mitään äh, takuuta, joka todellakin äh, laskisi tätä, mutta tätä takuuta ei ole. Kuusi asiaa. Aloitan metaanista. Tästä voitaisiin puhua, että metaania ei pitäisi ehkäpä käsitellä tässä saastuttavien aineiden joukossa, mutta kuitenkin täytyy rajoittaa metaanipäästöjä tulevaisuudessa ja saada aikaan kattoja. Tämän täytyy olla tasapainossa kasvihuonekaasupäästöjen kanssa. Metaanipäästöt, jos ne jätetään pois saastuttavien aineiden rajoista, niin ne täytyisi kuitenkin huomioida kuluttajasuojassa. Me ehdotamme, että metaani konvertoidaan CO2 vastaavaan ja että tämä huomioitaisiin 2020 jälkeisenä aikana. Mutta me tarvitsemme joka tapauksessa vaikutuksen arvioinnin niin, että me näemme sen määrän ja vaikutuksen. Ja sitten THC arvoissa pitää saada myös selkeät raja-arvot ja vaikutusten arviointi. Me tarvitsemme lainsäädäntömenettelyä näille päästöille. Toinen asia, NOx-päästöt. NOxien päästöt liikenteestä vaikuttavat ilman laaturajoituksiin ja, ja ne täytyy ottaa mukaan kansallisissa katoissa. Ja meidän täytyy myös saada selkeät raja-arvot. Mutta se, että otetaan uusi NO2-rajoitus, täytyy huomioida myös lainsäädännössä ja tämä näkyy SNDn tarkistuksissa. Me haluamme myös vaikutuksen arvioinnin tästä. Kolmas asia, matalan lämpötilan päästörajat. Kylmissä, kylmässä ilmassa hiilivety ja, ja typpidioksidipäästöt muuttuvat eikä NOx-päästöjä ole kylmässä ilmassa vielä määritelty niiden rajoja. Me vaadimme yhteispäätösmenettelyä komissiolta ja me vaadimme myös, että näiden rajojen tarkistelu täytyy tehdä hiilivedyn ja typpidioksidin ja typpioksidin kohdalla. Kohta neljä. Me tuemme sitä, että annetaan enemmän joustavuutta teollisuudelle tyyppi hyväksynnässä. Tämä voitaisiin, tässä voitaisiin kattaa sekä raskas että kevyt hyötyajoneuvot ja yhdistää siihen korkean tason ympäristön suojelu. Mutta se, että komissio ehdottaa, että yläraja nostettaisiin 5000 kiloon, me emme kuitenkaan voi tukea tätä, ainakaan sitä, että se olisi 7500 kiloa mitä tulee sitten pakollisiin äh, polttoaine äh, käyttöön mittareihin, kevyisiin hyötyajoneuvoihin, sitä emme tue. Eli se, että voidaan äh, vähentää polttoaineen kulutusta järkevällä ajolla, kuljettajat eivät välttämättä tiedä tällaisesta ekoajamistavasta Eli sen vuoksi pitäisi olla tällaiset indikaattorit. Komissio sanoi, että polttoaineiden käyttöä voitaisiin vähentää 2-3 prosenttia per kuljettaja, jos kaikissa kevyissä hyötyajoneuvoissa olisi nämä indikaattorit ja mittarit. Eli hyvin pienin kustannuksin saataisiin vähennettyä polttoainekäyttöä. Ja sitten viimeinen asia, ajamisen, ajamisesta johtuvat äh, päästöt. Me uskomme, että tässä täytyisi ottaa käyttöön testijärjestelmät ja näiden testien pohjalta sitten voitaisiin vaikuttaa päästörajoihin, varsinkin kaupunkialueilla. Kiitos. You and for ECR, Mr. Dorman. ECR, herra Dorman. Tack för det. all ICR. Kiitos. ECR on sitä mieltä, että me olemme hyvällä tiellä tällä asetuksella, jotta saataisiin vähemmän kuormitusta ja taakkaa tuottajille. Sen vuoksi meistä tämä mietintö tukee suurempaa joustavuutta autojen valmistajille – varsinkin mitä, mitä tulee yksittäisten ajoneuvojen tyyppi hyväksyntää. Ja pitääkö tässä olla sitten 2000 kiloa vai 5000 kiloa? Tässä täytyy olla joustavuutta. Ei meillä täytyy olla liikaa joustoa, koska silloin tuottajat voivat sitä myös käyttää väärin. On kuitenkin tärkeää, että voimme välttää joitain näistä kallista, turhista tuotannon kustannuksista. Nämä olosuhteet, joita komissio haluaa tässä käsitellä, me voimme, tai me haluaisimme, että meillä olisi tässä yhteinen päätöksenteko sen sijaan, että vain tehdään lakeja. Emmekä halua, että komissio tekee yksin näitä. Ja se tapa, millä tavalla komissio voi tässä toimia, voisi johtaa, tai komission toimien kautta voidaan myös huolehtia erilaisista maakaasuajoneuvoista ja, ja niiden päästöistä. Me olemme, tai me tuemme myös niitä tukia, niitä tarkistuksia, jotka liittyvät suosituksiin komissiolle. Ja me ehdotamme, tai me tuemme komissiota sen ehdotuksissa näistä rajoituksista. Toinen suuri muutos, josta me olemme puhuneet, mistä ei ole nyt epäilystäkään, on se, että me tulemme tekemään tarkistuksen, joka liittyy näihin pakollisiin polttoainekäyttömittareihin ja indikaattoreihin raskaille hyötyajoneuvoille. Koska täytyy olla varmaan, että ne äh, tuovat todellakin hyötyä ja että ne eivät aiheuta liikaa kustannuksia raskaille hyötyajoneuvoille. Me hieman äh, epäilemme, että ovatko nämä pienet äh, ympäristöhyödyt tasapainossa suurten taloudellisten taakkojen kanssa. Mutta kysymys siitä, tehtäisiinkö se nyt vai pitäisikö tässä antaa hieman aikaa syyskuuhun asti, no minusta se on ihan ok, jos me sitä kautta saamme sitten hyvän ja tasapainoisen lainsäädännön, jota voidaan käyttää myös myöhemmin ja myös takeet siitä, että jos tämä on, tapahtuu syyskuussa ja saadaanko siinä kaikki mukaan, sellaisia takeita ei luonnollisesti voida koskaan antaa. Thank you now for all the... Kiitos, että edustaja Meissner. Thank you very much. Yes, I'm uh, actually... Kiitoksia. Puhun varjoesittelijän turvallisin nimissä, joka ei pääse tänään paikalle, ja muutama kommentti minultakin, koska olen ollut varjoesittelijänä liikennevaliokunnassa. Ensinnäkin kiittäisin esittelijää ja muita varjoesittelijöitä, kollegoita hyvästä työstä tähän mennessä ehdotus näiden päästöjen vähentämiseksi oli ympäristövaliokunnassa käsiteltävänä jokin aika sitten ja 120 tarkistusta on sen jälkeen tehty. Ja yleisesti ottaen me pidämme hyvänä mietintöä ja arvostamme monia kohtia. Ilman saastuminen on tärkeä ongelma Euroopassa ja on merkittävä, että siihen puututaan monella tavalla. Ajoneuvot ovat tärkeitä laadun osalta erityisesti kaupunkialueilla ja siksi niiden pitäisi olla avainroolissa myöskin tässä kysymyksessä. Teknologia etenee nopeasti eikä politiikka saa jäädä jälkeen. Ja samaan aikaan meillä täytyy olla kaukonäköisyyttä, jotta saamme aikaan hyvät tuotantolosuhteet tuottajille ja politiikan ei saa, politiikassa ei saa tulla ristiriitaista tavoitteiden kanssa. Ja tärkein tavoite meille, kuten muille muillekin ryhmille, on ollut se, että otetaan mukaan delegoidut säädökset asioissa, jotka ovat keskeisiä ehdotuksessa, Esimerkiksi se, että otetaan tämä hiilidioksidiekvivalenssi käyttöön ja nämä eivät ole pelkästään teknisiä kysymyksiä. Haluaisimme nähdä kattavia vaikutusten arviointeja ja lisätietoja täytäntöönpanosta ennen kuin teemme tällaisia päätöksiä tai annamme komissiolle vapaat kädet. Ja itse lisäisin tähän, että käsittääkseni meillä on näitä typpioksidipäästörajoja, Eli en nyt tiedä, tarvitaanko nyt mitään uusia rajoja typpi dioksidipäästöjen osalta. Ja tavoitteena on vähentää saastepäästöjä maantieajoneuvoista ja meidän täytyy keskittyä tähän. Tärkeimmät kohdat tulivat jo esille ja demokraattinen poliittinen prosessi menee sitten tavalliseen lainsäädäntöjärjestykseen. Se on tärkeintä, mutta meidän ei pidä kuitenkaan tinkiä kunnianhimosta. Ja katsomme, että meillä on tässä hyvä pohja keskusteluille ryhmien välille. Ja toivotan esittelijälle ja varjoesittelijöiden lykkäytykö. Ja lisäisin tähän itse vielä, että ensinnäkin olen samaa mieltä ja Alde on samaa mieltä siitä, että täysin, täysin lykätä, kunnes komissio on saanut työnsä päätökseen, koska ei nyt kannata päättää mitään ennen kuin meillä on tuloksia pöydällä. Ja toinen asia, nämä polttoaineiden kulutusmittarit, niitähän on jo valtaosassa autoja ja liikennevaliokunnassa valtaosa halusi, että tämä olisi vapaaehtoinen ja että tämä saattaisi olla sitten tuottajille kilpailuetu, eli sen ei tulisi olla mielestäni pakollinen. Kiitos. You, I don't... Kiitos. En näe Guen varjoesittelijää. Onko täällä vihreistä ketään? No niin, Bas. On hoitaa varjoesittelijän hommat. Kiitos. Minä olen Keith Taylorin paikalta ja hän pyytää anteeksi, että ei ole paikalla. Hän ei voinut ikävä kyllä tuon paikalle mutta minä tuon esille hänen näkemyksensä ja kuitenkin teen tällaisen äh, yhdistelmän näistä asioista, joista me olemme kuitenkin samaa mieltä toki. Esittelijä, kuten esittelijä tietää, Keith on tämän ottanut esiin ja muutaman kerran me suhtaudumme hyvin kriittisesti tähän asiaan. Eli tässä on otsikkona se, että maantieajoneuvojen päästö ja vähennettäisiin. Mielestäni tämä ei nyt kata sitä, mitä tällä ehdotuksella tehdään, koska me näemme tässä vain enemmän joustavuutta ehdotettuna. Ja sen vuoksi ehkäpä komission täytyisi hieman miettiä tämän otsikon muuttamista, koska ei tässä ole kysymys saastuttamisen vähentämisestä. Eli emme sitten muuta sitä sillä tavalla, että myös asetus ja direktiivi heijastelisi sitä, mitä otsikko sanoo. Ja tätähän me ehdotammekin, koska muuten me emme kyllä tue tätä ehdotusta, kuten esittelijä tietää. Esittelijä tietää, että me olemme hyvin kriittisiä. Kaksi avainkysymystä meille, joka vaikuttaa siihen, tuemmeko tätä vai emme. Ensinnäkin Keith Taylor on tänne aikaisemminkin maininnut, meidän näkökulmastamme me tarvitsemme pakollisia sitovia ää, vaatimuksia indikaattoreille ja koska aina puhutaan vaikutuksen arvioinnin tärkeydestä ja sanotaan, että paremman säätelyn tiellä vaikutusten arviointi on se tie, jota on kuljettava, niin onpa kummallista, että tällä äh, tiellä komissio ei nyt sitten ollenkaan seuraa ja noudata omia ohjeitansa. Tässä ajatellaan vain nyt teollisuutta, eikä tämä nyt ole hyvä syy sille. Tämä on hyvin äh, kustannustehokas keino vähentää äh, päästöjä ja sen vuoksi me vaadimme, että nämä vaihdelaatikon äh, ilmaisin ja, ja nämä indikaattorit ovat äh, pakollisia. Se on meille avainkysymys. Sitten äh, esittely sanoi, että hän on valmis siirtämään tätä Envi-äänestystä ja että tämä liittyy päästöihin ja siihen, että me olemme puhuneet tämän ehdotuksen laajentamiselta. Ja se kuulostaa kovin viattomalta, että sanotaan, että että laajetaan tätä niin, että raskaammatkin hyötyajoneuvot ovat tämän alaisia, mutta asia on kuitenkin näistä todellisista ajopäästötesteistä. Ne ovat pakollisia raskaille hyötyajoneuvoille, mutta ei kevyille hyötyajoneuvoille. Niin kauan kuin sit niitä ei ole katettu, me emme voi päättää tästä kattavuudesta. Eli koko tämä kattavuus kuulostaa kivalta ja tekniseltä mutta loppujen lopuksi kysymys on hyvin poliittisesta asiasta, koska jos meillä ei ole todellisia testiajopäästöjä e, ja päästötestejä myös e, kevyille hyötyajoneuvoille, niin ei ole mitään järkeä tässä vaiheessa laajentaa tätä kattavuutta. Joten tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mitä esittelijäkin sanoi, ja siksi me ajattelemme, ja olemme siis samaa mieltä siitä, että emme tiedä, tehdäänkö tätä syyskuussa, mutta nämä liittyvät nämä asiat niin paljon toisiinsa, että on hyvin vaikea sanoa, että me voisimme erottaa nämä kaksi asiaa toisista. Ja sen vuoksi meidän täytyy odottaa, kunnes on tehty päätös näistä todellisista ää, ajopäästötesteistä. Tämä on tällainen avainkysymys meille. Ja nämä kaksi siis. On luonnollisesti myös muitakin asioita, jotka on mainittu ihan nopeasti, kolme niistä. Ensinnäkin me vastustamme poikkeusta kaasuajoneuvoille. Me emme näe mitään järkeä siinä, että tällainen poikkeus otettaisiin tähän mukaan. Joten tätä poikkeusta me emme hyväksy. Ja kuten mainittiin aikaisemmin, me suhtaudumme kriittisesti myös tiettyihin delegoituihin säädöksiin, joita on ehdotettu, koska nämä eivät ole teknisiä asioita, nämä ovat hyvin poliittisia. Ja varsinkin, mitä tulee päästörajoihin, joiden tulisi tapahtua normaalien lainsäädäntömenettelyiden kautta eikä delegoidun asetusten kautta. Ja kolmas ja viimeinen asia, me emme tue sitä, että olisi erillinen NO2-raja. Meidän näkökulmasta ne tarvitaan tiukat NOx-rajat ja sitten NO2-rajat, koska ne vaikuttavat molemmat. Eli ei tätä voi laittaa erillistä NO2-rajaa. Joten tässä olemme samaa mieltä Gesinen kanssa. Ja toivottavasti myös muiden kanssa. Nämä ne kolme asiaa. joo, tiedän, tiedän, tiedän, Matias. Siinä hermostut siellä nyt. No niin, siksi käytinkin tässä sanaa mahdollisesti, koska itsekin tässä jo hieman hätänyin. No, mutta kyllä tämä nyt menee. Homma hoituu. Tässä olivat nyt nämä kaksi avainkysymystä. Eli nämä äh, indikaattorit ja, ja ajotestit, ajopäästötestit, nämä olivat ne meidän avainkysymyksemme. So much for your comfort. Kiitokset hyvin selkeistä kommenteistasi. Ja sitten EFDD. Kiitoksia. Mekin kannatamme sitä, että metaani otetaan mukaan näihin kokonaispäästöihin ja voimme tukea sitä, että nostetaan näitä rajoja, jotta voidaan ottaa huomioon tämä uusi koostumus. Ja lisäksi se, miten määritellään uudet rajat, se pitää tehdä vaikutusten arvioinnin pohjalta, jossa otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset ilmanlaatuun. Tämä koskee metaania ja myöskin se vaikutuksia ilmakehään. Ja pitää ottaa huomioon nämä ympäristökysymykset ja myöskin olemme samaa mieltä siitä, että mietitään uusia typpidioksidirajoja. Tämähän on tärkeää, kun ajatellaan kansanterveyttä. Tämä on tullut esille ympäristöviraston viimeisestä julkaisusta. Ja korostamme vielä, että meidän täytyy katsoa näitä todellisia päästöjä mutta emme kuitenkaan kannata sitä, että nämä muutokset tehtäisiin delegoitujen säädösten kautta. Meillähän on asetus, joka liittyy näihin päästörajoihin, ja niiden määrittelmä ei voida katsoa vähäiseksi muutokseksi lainsäädännössä, ja ainoa ratkaisu tässä mielessä on se, että komissio tekee uuden ehdotuksen vaikutusten arvioinnin osalta, ja näistähän sitten tehdään päätös tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. Kiitos. Thank you very much and, uh... Kiitos. Ja nyt sitten äh, muut kollegat. Matias, ole hyvä. dank. Äh, Kiitos. Euro 5 tai euro 6 siitä kymmenen vuotta sitten aloitettiin. Minä olin mukana ja sen vuoksi olen tästä vieläkin kiinnostunut ja minulla olisi pyyntö esittelijälle. Euro 5 ja euro 6 silloin aikoinaan niiden yhteydessä otettiin erityissäädöksiä nimenomaan esimerkiksi ambulansseille ja muille. Ja nyt pyytäisin esittelijöiltä ja varjoesittelijöiltä, että te voisitte sopia siitä, että edeltävä lainsäädäntö ja sen henki heijastuisi myös tähän. Minusta on tärkeää, että meillä olisi tältä osin poikkeus. Yleiseltä osin, mitä tulee tähän testisykliin, auton äh, rakent- äh, autojen valmistajat tekevät näitä testejä koko ajan, mutta toisaalta sitten taas lainsäädännön mukaan autovalmistajat toimivat, mutta kaikki kuitenkin tavallaan, tai, siellä tehdään hyvin paljon kaiken näköistä pientä vilunkia. Kymmenen vuotta sitten päätettiin jo tästä testisyklistä ja aina sanottiin syyskuussa, mutta mikä vuosi, 2015, 2016, 2022, koska tämä tulee? Joten eh, minusta meidän täytyisi siis mennä eteenpäin ja tämä täytyy ottaa käytäntöön meidän täytyy toimia johdonmukaisesti niin kuin ennenkin. Emmekä me ennenkään ole odotelleet sitä, että jotain vain tapahtuisi, vaan meidän tulisi mennä sitä tietä eteenpäin, mitä ennenkin olemme tehneet lainsäädännössämme. Eli lainsäädäntöä sopeutetaan ja jos te voisitte nämä sosiaaliset ajoneuvot, kuten ambulanssit, eh, niiden kohdalle ottaa tämän poikkeuksen. Kysymys on hyvin pienestä eh, osasta, mutta se on kuitenkin erittäin tärkeää. Thank you, Matthias. And now, uh, Kiitos, Matthias. Sitten Kustoscia. Tranin äh, lausunnonlaatija. Panie Przewodniczący, dziękuję za głos. Ja się chciałam wypowiedzieć nie tylko właśnie jako członek komisji. Kiitoksia, että saan nyt puheenvuoron. Täällä puhun nyt niiden nimissä lähinnä, jotka ovat käsitelleet tätä liikennevaliokunnassa. Des hän sanoi, että tämä oli vaikea tekninen kysymys ja me olemme pitäneet kokouksia asiantuntijoiden ja komission edustajien kanssa, kaikkien sidosryhmien kanssa ja myöskin ajoneuvovalmistajien edustajien kanssa. Ja kysehän on siitä, että yritämme nyt saada aikaan sovun siitä, millä tavalla komission ehdotus ei paranna ainoastaan ilmanlaatua, vaan myöskin henkilöautomarkkinoita ja hyötyajoneuvojen tehokkuutta tulevaisuudessa. Ja tilastot osoittavat, että suurin saasteiden aiheuttaja kaupungeissa on henkilöautojen päästöt. Tässä on puhuttu nyt siis kaupunkiliikenteestä – Ja nyt tiedämme myöskin, että kaikkein saastuttavimmat ajoneuvot ovat dieselajoneuvoja. Vielä muutama vuosi sitten kuvittelimme, että dieselajoneuvot olisivat parhaita ja ihanteellisia ympäristösuojelun kannalta. Eli me haluamme vähentää päästöjä ja ammoniakkia ja nyt täytyy miettiä, olisiko maakaasu paras vaihtoehto vai pitäisikö sitten luoda jonkinlaisia kannustimia vähemmän saastuttaville polttoaineille. Nämä ovat hyvin hankalia keskusteluja, joita on käyty varjoesittelyiden kanssa ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa, samoin kuin täällä ympäristövaliokunnassa. Sitten on paljon kiistanalaisia kysymyksiä, esimerkiksi liittyen näihin ylärajoihin typpioksidi, typpidioksidipäästöjen osalta ja sitten myöskin delegoidut säädökset ovat hyvin kiistanalaisia. Meillä on aika hyviä kompromisseja saatu aikaan ja toivon, että myöskin täällä ympäristövaliokunnassa – muistatte, että meillä on kaksi tärkeintä tavoitetta. Ensinnäkin näitä päästöjä halutaan vähentää ja totta kai me haluamme vielä katsoa, miten kaikki tämä sitten vaikuttaa autovalmistajien työpaikkoihin ja muuhun tilanteeseen. Ja sitten toivotan esittelijälle ja varjoesittelijälle lykkyä tykö. Uskon, että tästä työstä saadaan hyvä tulos. Aikataulukysymys on tietysti tärkeä. Tiedän kyllä, että tässä on vielä paljon varaumia ja meidän pitää tähdätä syksyn ja meillähän on nyt kesätauko, että täytyy katsoa kuinka pitkä nyt päästään. Kiitos sitten Dens. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia. Halusin puhua, koska tämä on tietysti hyvin keskeistä lainsäädäntöä. Ja itse olen mukana tässä kansallisten päästöjen osalta varjoesittelijä, ja jäsenvaltiot eivät voi täyttää näitä ehtoja, joita tässä nyt ollaan pohtimassa, mikäli pohjalla oleva lainsäädäntö ei ole riittävän vankkaa. Eli tuen sitä, mitä nyt kollegani Dalli sanoi. Ja Grote, meidän täytyy varmistaa, että nämä ajostandardit saadaan kuntoon. Mehän tiedämme, mistä tässä on kyse. Euro 6 on määritellyt nämä Euro 6 typpidioksidipäästörajat. Eli on tärkeää, että tässä toimitaan oikein, mutta tässä on riskinä se, että muut ottavat tämän sitten käyttöön joskus – niin silloin tällä tavalla emme pysty ratkaisemaan nyt nopeasti mitään ongelmia. Eli on tärkeää, että me saamme nämä todelliset ajo, ne ajo-olosuhteet testattaviksi mahdollisimman nopeasti, mutta emme voi luottaa siihen, että muut tekevät nämä, vaan meidän täytyy jatkuvasti painostaa ja varmistaa, että tämä tapahtuu. Ja tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon miten esimerkiksi dieselajoneuvot vaikuttavat kaupunkialueilla, kun ajatellaan näitä useita pysähtymisiä, jotka ovat tyypillisiä kaupunkialueilla ja jotka aiheuttavat erityisiä ongelmia. Nämä ovat asioita, joissa ei voida luottaa mielivaltaisiin päivämääriin. Meidän täytyy miettiä asioita pitkällä aikavälillä, eli pyytäisin, että kollegat muistavat nämä asiat. Ja sitten ihan lyhyesti haluaisin vielä tukea sitä ajatusta, että metaani otetaan mukaan näihin kasvihuonepäästöihin. Se on myöskin ilmansaastuttaja, koska kuten valiokunnassa ennenkin on sanottu, ei ole mitään erityistä lainsäädäntöä kasvihuonepäästöjen osalta, jossa erityisesti tarkasteltaisiin metaania. Ja sehän vaikuttaa otsonikerrokseen ja se on aiheuttanut vakavia terveysongelmia kaupungeissa, joten on keskeistä, että mietimme, metaanipäästörajoituksia myöskin. Kiitos. And now time. Kiitos. Ja nyt sitten komission reaktio ja kommentti. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Kiitokset kaikille. Erityisesti erityisesti esittelijälle ja varjoesittelijälle kiitokset kaikesta työstä, jota he ovat tehneet tässä asiassa. Erittäin tärkeä kommentti liittyen tähän yhteyteen RD-asian ja tämän asian välillä. Koska niistä puhutaan komissiossa yhdessä. On totta, että RD liittyy kaikkiin asioihin aina, kun puhutaan päästöistä. Ja luonnollisesti aina tässä on yhteys siihen. Mutta se, että siirretään tätä, voi aiheuttaa, kuten jotkut jäsenet jo sanoivat, voi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ne, joita nyt tässä yritetään ratkaista. On totta, että meillä on tiettyjä RD-aspekteja mukana syyskuussa, mutta vain vähän. Jos te tiedätte, mitä komiteatasolla on hiljattain hyväksytty, niin tähän menettelyyn liittyy useita askeleita, ja syyskuu on yksi niistä askelista. Joten meillä on tiettyjä ehtoja määriteltynä syyskuuhun mennessä. Eh, no emme me luonnollisestikaan voi olla täysin varmoja sitä, että komitea nämä, komitea nämä syyskuussa hyväksyy. Me toivomme niin. Mutta testit esimerkiksi todennäköisesti ei. Testejä ei ole siihen mennessä määritelty. Se tapahtuu viimeistään ensi vuonna ja niitä tullaan soveltamaan muutamassa vuodessa. Luonnollisestikaan mitään ei tapahdu syyskuussa. Ennen kuin me tiedämme RDn ja uusien sääntöjen vaikutuksen, menee vuosia. Joten en nyt tiedä, haluammeko me todellakin odottaa vuosia ennen kuin hyväksymme näinkin kiireellisiä asioita, kuten NO2-päästöt, ottaen huomioon ilman laadun ongelmat, jotka niihin liittyvät, ja komissio toivoo, että näin ei olisi. Eli tämä oli siis se viesti, jonka me tänä päivänä teille halusimme välittää. Thank you and... Kiitokset, ja nyt sitten eh, esittelijä Dess saa vetää asiat yhteen. Ja, alle Kiitoksia kollegoille ja varjoesittelijöille. Monissa kohdissa olemme samaa mieltä ja katson, että löydämme hyviä kompromisseja, jotka saavat taakseen sitten suuren enemmistön. En nyt puutu kaikkiin puheenvuoroihin, otan esiin vain muutaman tärkeimmän kohdan. Olisi hyvä, jos onnistuisimme siinä. Minä en ole mikään teollisuuden edustaja, mutta teollisuudella pitää olla suunnitteluvarmuutta. Jos insinöörit nyt käyttävät jotain hiilidioksidirajoja, niin sitten pitää olla samat rajat vuoteen 2020 asti, koska kaikki muu olisi haitallista, jos sitten takaoven kautta muutetaan näitä lukemia. Eli teollisuudella todella pitää olla suunnitteluvarmuutta. Ja sitten vaikutusten arvioinnista olen samaa mieltä Dallin ja muiden kanssa – Eli minäkin katson, että tässä tarvitaan vaikutusten arviointia. Ja delegoitujen säädösten kautta ei voida muuttaa näitä raja-arvoja, vaikkakin täytyy sanoa, että delegoidut säädökset tarkoittavat, että parlamentti on mukana yhteispäätösmenettelystä. Ja mehän voimme pyytää, että niitä käytetään ja komission täytyy silloin neuvotella meidän kanssamme. Mehän olemme joskus ne torjuneet. Eli parlamentti täytyy pitää kiinni oikeuksistaan. Ja kuitenkin meidän täytyy muistaa, että nämä raja-arvot ovat yhteispäätösmenettelyssä ja että näistä neuvotellaan parlamentin kanssa. Sitten tämä lykkäyspyyntö, niin se ei liity siihen, että syys, halutaan lykätä tätä syyskuun, lokakuuhun, marraskuuhun, kuten Grote sanoi, että tämä lykätään vuodella – ei vaan tämä liittyy nyt hallintoteknisiin kysymyksiin. Ei voi olla niin, että keskiyöllä saan sitten hotelliini äänestyslistan ja sitten seuraavana päivänä pitää äänestöä. Ja että sitten aamu kolmeen asti valmistellaan äänestyslistoja ja sitten on kauhea kiire äänestää niistä. Tämä nyt ei hallinnollisesti ole kestävää. Eli teen nyt tämän pyydön, jotta kollegat voivat tutustua kunnolla näihin kompromisseihin ja siihen tarvitaan hiukan aikaa ennen kuin äänestetään. Eli tämä on toinen syy, miksi pyysin, että tämä lykätään syyskuulle. Ja sitten tämä ERD-sääntely, niin me pidämme kiinni tästä syyskuusta esittelen, niin en halua lykätä tätä pidemmälle. Mutta olisi mielestäni ihan järkevää, jos voisimme toimia tässä asiassa syyskuussa. Eli meidän täytyy katsoa, että meillä on sääntelyä. Ei voi olla niin, että näistä arvoista ei pidetä kiinni, koska se korottaisi sitten tuotantokustannuksia ja sitten se ei parantaisi myöskään tilannetta ilman saasteiden osalta. Ja metaanin osalta olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa ja meillä on Venäjältä saatu tietoja, että siellä on maakaasu asemia ja siellä on paljon metaania ja siellä on ikivanhat teknologiaa. Eli tästäkin asiasta täytyy keskustella poliittisesti. Eli meidän täytyy varmoa, varmistaa, ettei sitten näitä sääntöjä kierretä ja aiheuteta valtavaa haittaa ilmastolle. Eli uskon, että löydämme hyvän ratkaisun ja että löydämme sovun ihan järkeällä tavalla. Ja itse olen valmis varjoisettelijoiden kanssa puhumaan näistä asioista ja kuluttajailmoituksista. No, se on tietysti asia, josta pitää keskustella ja poikkeamat näistä käyttötiedoista, ne ovat ehkä 2-3 prosenttia. Eli tämä käyttötiedot eivät aivan ole täsmällisiä, mutta ne näyttävät kuitenkin tendenssin. Eli tarvitaan enemmän tai vähemmän ja teollisuus onnistuu varmaan tässä ja meillä on ajoneuvoja, jotka ovat edullisia ja meidän täytyy miettiä näitä kustannuskysymyksiä vielä. Ja tietysti tämä vapaaehtoisuuskin olisi hyvä, mutta jos tästä halutaan tehdä sitovaa, niin kyllä sekin minulle sopii. Olen valmis kompromisseihin. Ja toivon, että löydämme tähän asian järkevän sääntelyn ja meidän pitäisi pitää kiinni tästä syyskuun tavoitteesta. Kiitos. Thank you all for the... Kiitos. Kiitokset kaikille keskustelusta. Seuraava asia, muut esille tulevat asiat, niitä ei näitä olevan. Seuraava kokous 15.16. heinäkuuta Brysselissä. Ja näin, tämän päivän kokous on päättynyt. Kiitos.